Kolleginnen Kollegen, meine Damen und Herren. Hyvät kollegat, naiset ja herrat, eiliset pöytäkirjat ovat saatavilla, onko niin huomautettavaa? Näin ei ole tilaisuus, joten nyt on sitten, äh, lähdemme äänestämään.